Thank you for being here and thanks to those of you our että tulitte paikalle ja kiitos niille, jotka osallistuvat kulttuurivaliokunnan kanssa käytävän yhteiseen kokoukseen. Se oli hyvin hyllistä. ja olemme tottuneet yhteistyöhön muiden valiokuntien kanssa, joten miksipä ei myös kulttuurivaliokunnan kanssa. Haluan, että aloitamme, koska kello 12.30 tasan meidän täytyy päättää tämä kokouksen osio ja sitten jatkaa kello kahdelta, kun keskustelemme Marianne Tysonin kanssa, mutta nyt äh, kokous, äh, joka, jossa käsitellään työntekijöiden lähettämistä palveluiden tarjoamisen yhteydessä tapahtuva sellainen. Ja käsittelemme tarkistuksia nyt annankin puheenvuoron esittelijöille ja voitte jakaa ajan keskenänne, kuten haluatte. Edustaja Moran Chartier aloittaa, vai Jongerius, ihan miten vaan, olkaa hyvä. Merci infiniment. Kiitokset puheenjohtaja. Kiitokset siitä, että nyt Agneksen ja minun välisen työnjaon olette myös ymmärtänyt useaan otteeseen jo olemmekin tästä puhuneet ja nyt me sitten esittelemme tätä ja tarkistuksia ja jaamme näitä aiheita keskenämme. Meillä on jo pitkä kokemusta yhteistyöstä. Ensiksi puheenjohtaja minä tahtoisin pyytää anteeksi ja pahoitella kaikkien kollegojen edessä sitä, että nämä tarkastukset nyt mahdollisimman varhain on haluttu esittää ja kaikille kään, kielille käännökset eivät kuitenkaan valitettavasti ole vielä valmiita. Ja näin sitten me olemme nyt ensimmäisessä vaiheessa. Me voimme näin ensimmäisestä tekstimuotoilusta siis ryhtyä käymään keskustelua, mutta mitä pikimmin saatte nämä tekstit sitten kaikki omalla kielellään ja näin sitten voimme jatkaa eteenpäin, koska totta kai asian täsmällinen ymmärtäminen on merkittävää myöskin. Ja jos ajattelemme sitä, missä nyt olemme tällä hetkellä ja mitä minä Agneksen kanssa olemme pyrkineet saamaan aikaan on juuri se, että jokaisen poliittisen ryhmän varjoesittelijät voisivat esittää tarkistuksensa ja merkittävimmät näkökohtansa koko esitykseen ja näin me esittelijöinä todellakin olemme ikään kuin kuuntelulinjalla tässä. Totta kai me teemme työtä monen kanssa, kansallisten edustajien kanssa myös ja hyvin monien muiden edustajien kanssa to, to, totta kai kaikkia täytyy kuulla, kaikkien tarka, tarkistukset täytyy ottaa toki huomioon. Ja minä sanoisin vain, että tässä on lähestulkoon 500 tarkistusta esitettynä. Kiitokset totta kai työstänne, kiitän teitä kuitenkin myös siitä, ettei näitä tarkistuksia ole tullut sen enempää, koska 500 kuitenkin on suuri määrä asia, teksti on niin merkittävä kuitenkin, tätä on työstetty ajatuksena monta vuotta tietenkin ja näin. Meidän täytyy myös luokitella tarkistukset tiettyihin aihealueisiin. Me haluamme toimia avoimesti, me haluamme löytää tasapainoisen lähestymistavan, me emme halua mitään sen kummempia railoja tähän nyt sitten synnyttää kiistakapuloita sen enempää ja haluamme myös tarjota Euroopan taloudelle dynamisuutta, työllisyysjoustavuutta, yrityksille mahdollisuutta ja suojata työntekijöitä ja niin poispäin. Eli hyvä puheenjohtaja, näin me olemme kaiken puhtimme usuttaneet tähän työhön poliittisten ryhmien välisten näkemysten yhtenäistämiseen. Tässä me olemme nyt laittaneet ikään kuin puolet tuonne johdantosan kappaleisiin ja sitten puolet näihin varsinaisiin sisältömuutoksiin ja niistä me sitten nyt puhumme. Eli tässä sitten kiinnitän huomiota myös näihin sisältöön puuttuviin tarkistuksiin. Ja poliittisista ryhmistä seuraava kansanpuolue on tehnyt 169 tarkistusta. Kiitokset tästä tosiaankin nyt myös näistä tarkistuksista ja satan tuli eh, demareilta. Sitten kolme poliittista ryhmää, EKR, GUE ja FFP yhdessä noin 50 ovat tehneet ja ENF ja Vihreät 30 ja FDD myös muutaman. Eli tällä tavalla tarkistuskenttä on hajaantunut. Nyt sitten Agnes voisi kohta puoliin sisältötarkistuksista puhua tarkemmin. Minä puhun siitä, me aloitamme siitä, miten pitkään tuo lähettäminen kestää. Tähän on myös tarkistuksia aika lailla. Jotkut haluaisivat tuon rajoitetun aika ajan poistaa tästä. Jotkut toivovat, että pysyttäisiin nykytilanteessa. Jotkut puolestaan tahtovat toi, muuttaa tuota kuukausimäärää. Ja tässä esitetään kolmea kuukautta, kuutta kuukautta, 12 kuukautta eri vaihtoehdoiksi. Jotkut haluaisivat viite ajan 36 kuukautta on esitetty sitä, että nostaisimme siis tätä aikarajaa ja sitten toivon, että nyt tässä liian vauhdikkaasti etene, mutta kuitenkin tässä on ajateltu sosiaaliturva-asetuksen mukaista ehdotusta ja sitten mukana olisi myös tietynlaiset poikkeukset asetuksen sisällä. Ja sitten jos otamme huomioon nuo päällekkäiset aikarajat, kun lähetetty työntekijä korvataan toisella työntekijällä, niin monet ovat toivoneet, että poistettaisiin lauseke, jota komissio on ehdottanut, jonka pohjalta pitäisi laskea nuo kuuden kuukauden ylittävät sopimukset ainoastaan. Toivon, että tästä voidaan myös käydä keskustelua. Näin siis nuo yleiset suuntaviivat, tämä yleiskuva tästä aikakysymyksestä, mutta nyt kollegani jatkaa asiasta. Uh, uh, Kiitos omalta osaltani. Haluaisin myös kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat ponnistelleet kovasti ja keksineet näitä tarkistuksia. Olen todella vakuuttunut siitä, että saamme parhaan mahdollisen tuloksen, jos kaikki pyrkivät toimimaan yhteisen lopputuloksen puolesta. Ja monet ihmiset ovat käyttäneet paljon aikaa näihin tarkistuksiin. Haluaisin sanoa työehtosopimuksista muutaman sanan. Tästä aiheesta tehtiin useita tarkistuksia ne liittyivät siihen, että kaikki työehtosopimukset koskisivat lähetettyjä työntekijöitä esimerkiksi niin, että jos ajatellaan tiettyä maantieteellistä aluetta tai ammattia tai alaa koskevat tai sellaiset, jotka on sovittu kaikkein suurimpien ammattijärjestöjen ja työnantajien järjestöjen kanssa. Jotkut sanovat, että tarvitsemme enemmän työehtosopimuksia. Ja toiset taas ehdottavat sellaisia tarkistuksia, jotka, joiden mukaan ainoastaan yleisesti kattavat työehtosopimukset. Ja tämä liittyy myös siihen, miten paljon tietoa saadaan näistä yleissitovista työehtosopimuksista. Eli monenlaisia ehdotuksia. Ja sitten korvaus. Passion. Sitten palkkauksesta. Tästä on muutamia tarkistuksia saatu ja näissä toivotaan palattavan vähimmäispalkkamuotoiluun sen sijaan, että puhumme vain palkkauksesta. Ja minä muistuttaisin siitä, että tämä vähimmäispalkka korvataan tällä korvauksella, ja näin kyse on sitten muun tyyppisistä korvauksista, joita voidaan maksaa. Ja kaikki tämä hoidettaisiin niin, että lähetetty työntekijä ja kansallinen työntekijä vastaanottavassa valtiossa saisivat täsmälleen samanlaisen kohtelun. Ja näin sitten kaikki tällaiset sosiaaliset, sosiaalipuolen syrjintäasiat ja epäreilu kilpailu voitaisiin välttää. Tämä siis nyt tuon korvauskysymyksen osalta. Ja sitten on olemassa myös tarkistuksia, muistaakseni 23, joilla pyritään nyt määrittelemään toimivaltainen taho korvauksen laskemiseksi ja määrittelemiseksi. Ja minun täytyy sanoa, että molempien esittelijöiden ajatus nimenomaan on juuri se, että me voisimme noudattaa tämän korvauskäsitteen ymmärtämistä jäsenvaltion tasolla, eli Euroopan unionin ei pitäisi tässä nyt puuttua asiaan. Sitten tässä on kaksi tarkistusta. Täytyy nyt siis ymmärtää, miten merkittäviä ja kuinka monta näitä tarkistuksia on. Joka tapauksessa neuvoston äh, silloinen puheenjohtaja Slovakia on esittänyt tähän muutosta ja kyse koskee myös lyhyempiä kuin kuuden kuukauden sopimuksia ja sitten taas kuuden ja 24 kuukauden kestoisia sopimuksia ja sitten 24 kuukautta pidemmät sopimukset, eli näihin olisi toisen tyyppiset järjestelyt. Ja minä haluaisin huomauttaa, että tämä vaihtoehto on neuvostossa hylätty ja näin olisi mahdollisesti kiinnostavaa, että tätä ehdottaneet tarkast tarkistuksen tekijät kertoisivat meille nyt tarkemmin, miksi he näin ovat toimineet, kun otetaan kuitenkin huomioon, että Agnes ja minä olemme sitä mieltä, että meillä pitäisi olla hallinnollisesti yksinkertainen järjestelmä ja selkeästi valvottavissa oleva järjestelmä, koska kun me tässä nyt sitten luomme monimutkaista systeemiä, katson tässä Danuttan suuntaan, Danuttahan on vastannut näistä lähetettävien työntekijöiden valvonta-asioista meidän valiokunnassamme ja näin meidän tekstimme pitäisi todellakin nyt sitten olla yhdenmukainen valvontaa puolen kanssa. Eli me emme saa tästä nyt olla kyhäilemässä mitään liian monimutkaista, jota sitten ei voi milloinkaan täytäntöönpanna. Ja sitten ajatellaan sitä, että jäsenvaltiot välittäisivät verkkosivustojen kautta kaiken tarpeellisen tiedon myös korvauksista. Ja tämä tarkoittaa sitä, että valvonta myös helpottuisi ja näin sitten noilla verkkosivuilla olisi tiedot työntekijöille ja sitten myös yrityksille, eli minkälaisia oikeuksia ja velvollisuuksia kullakin on. Agnes vai jatkaa? Niin. Ensin tiettyjen kustannuksen pidättäminen palkasta. Sekin liittyy koko korvauskysymykseen. Ehkä voisimme pitää yhdessä nämä keskustelut ja viittaan sitten myöhemmin alihankintaan. Syntyvistä kustannuksista ja tiettyjen kustannusten pidättäminen palkasta. Nyt on esitetty tarkistuksia, joiden mukaan halutaan lisätä kansalliset säännöt, jotka koskevat matkakuluja, päivärahaa tai yöpymiskustannuksia. Eli sanotaan, että tarvitsemme enemmän selkeämmät määritelmät korvauksille. Ne, jotka tällaisia lisäyksiä ehdottavat, ovat samalla niitä, joiden mukaan meidän tulisi huolehtia siitä, että nämä kulut yöpymisestä, matkustamisesta eivät ole sellaisia, että ne voidaan pidättää lähetetyn työntekijän palkasta tai muut esimerkiksi koulutuksen tai varusteisiin liittyvät kustannukset. Eli ihmiset sanovat, että laajempi soveltamisala selkeämmin. Ei niin, että voidaan tehdä näitä leikkauksia, jotka liittyvät syntyviin kustannuksiin matkoista ja majoituksesta, vaan myös koulutuksesta ja välineistä, varusteista. Samalla tiedämme, että muut ovat ihan eri linjoilla. Tämä asian, asia, josta meidän pitää keskustella, kun pyrimme lopullista tekstiä laatimaan tänne valiokuntaan. Ja sitten alihankintaketju vielä. Tämäkin liittyy pitkälti siihen, mikä työehtosopimus tässä pätee. Aiheeseen on tehty monia tarkistuksia. Joidenkin mukaan pyritään joko poistamaan tai muuttamaan komission alkuperäistä ehdotusta. Kuten varmasti muistatte, komission ehdotus oli sellainen, että jos on kansallinen velvoite, joka koskee alihankkijoita, niin tämä velvoite koskisi myös lähetettyjä työntekijöitä. Ja jos nämä velvoitteet ovat yritystason työehtosopimuksessa mukana, Tämä tarkoittaisi sitä, että sopimuksen pitäisi koskea myös lähetettyä työntekijää. Eli suhde työehtosopimuksen ja alihankinnan välillä. Jotkut tarkistukset tukevat tätä ajatusta. Toiset taas haluavat päinvastaista. Näiden mukaan ajatellaan, että yrityskohtaiset työehtosopimukset eivät koskaan pätisi lähetettyihin työntekijöihin – esimerkiksi syrjintäsyistä. Elisabeth. Sur les conditions de ja, no lyhyesti näistä asuntolosuhteista. Tässä halutaan vahvistaa sitä, mitä olemme esittäneet omassa luonnoksessamme. Eli meidän täytyy tietenkin no, saada hyvät olosuhteet aikaiseksi. Ja tätä itse asiassa kaikki tässä valiokunnassa ovat kyllä peräänkuuluttaneet. Agnes jatkaa. Minulle viimeinen kysymys liittyy postilaatikkoyhtiöihin tai kaksinkertaisen lähettämisen. On sellaisia yrityksiä, tai pyritään puuttumaan siihen, että ei ole kyse aidosta lähettämisestä. Jos ei ole aitoa lähettämistä, niin vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön pitäisi päteä heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Paitsi jos lähettävän maan säännöt ovat suotuisammat. Toisissa ehdotuksissa taas otetaan mukaan yritysten velvoite huolehtia tietystä kierrosta maassa, johon lähetetään työntekijöitä. Tai ajatellaan, että yritykset voivat lähettää vain sellaisille aloille, jotka vastaavat niitä aloja, joilla yritys toimii kotimaassaan. Vähän erilainen lähestymistapa siis, mutta kaikissa on mukana se ajatus, että vähimmäiskausi – jonka työntekijän pitäisi olla palkattuna, on ajatuksena mukana, eli tietyn aikaa töissä ennen lähettämistä. Tässä pyritään siis puuttumaan väärinkäytöksiin. Esimerkiksi sitä kautta, että lähettämiseen ei voi liittyä enempää kuin kaksi oikeudenkäyttöaluetta. Tai jos näin on, niin vastaanottavan maan lainsäädäntö pätee heti, paitsi tietenkin jos lähettävän maan lainsäädäntö on suotuisampaa. Muuten tästä aiheesta on kollegoita, jotka ovat sitä mieltä, että ei tarvita mitään uusia sääntöjä tällä hetkellä, vaan että kyseessä olisi vain tapaus, jossa pitäisi huolehtia nykysääntöjen paremmasta täytäntöönpanosta kansallisten toimimielinen viranomaisten toimesta. Täytäntöönpanosäädösten, direktiivin artikloiden 3 ja 4 mukaan. Minun mielestäni ja Elisabetin mielestä myös. On huolehdittava paremmasta täytäntöönpanosta, mutta paremmat säännöt kävisivät ihan hyvin käsikädessä paremman täytäntöönpanon kanssa. Tämä on se pohja, jolta me teemme nyt tätä työtä. Tässä minun puheenvuoroni tältä erää. Mielenkiintoista kuulla teidän kantajanne. Just un petit mot uh, sur... No, vielä pari sanaa. Välitys vuokrayritysten työstä. Tähän on tehty tarkistus myös, joka itse asiassa menee tämän asetuksen ulkopuolelle. Monet muut tarkistukset eivät puolestaan näin tee ja monet edustajat ovat jättäneet tarkistuksia, jotta otettaisiin 3,9 artikla jälleen mukaan, jonka komissio siis esitti poistettavaksi ja näin oltaisiin menty pidemmälle kuin komissio ehdotti. Joka tapauksessa tässä ollaan menossa juuri siihen suuntaan kuin täällä valiokunnassa on toivottukin ja nyt haluamme kuullakin teidän näkemyksenne. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Sitten puheenvuoron saa edustaja McIntyre, ECR-ryhmän varjoistelija. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijöitä tehdystä työstä tähän asti. Olen tietoinen siitä, että aikaisemmissa keskusteluissa olen jo puhunut useista kysymyksistä. Mielestäni on hyvin tärkeää, että yritämme välttää sen, ettei nyt jaeta Eurooppaa. Ja osa tarkistuksista, jotka on nyt jätetty, heijastelevat sitä, että on merkittäviä jakolinjoja, joten meidän pitäisi yrittää välttää nyt Euroopan jakamista itään ja länteen. Senpä takia meillä on paljon työtä edessämme, jos yritetään löytää, yritetään löytää konsensus ja pitää löytää käytännönläheisiä, työstettäviä ratkaisuja jotka toimivat kaikissa jäsenvaltioissa ja työntekijöille ja yrityksille. Joten en nyt aliarvioi tätä edessä olevaa työtaakkaa. Meidän täytyy poistaa porsaanreijät, jotka mahdollistavat sen, että on vale lähettämistä niin sanotusti ja pitää varmistaa sen, että suojellaan työntekijöitä. Mutta en nyt halua myöskään toimenpiteitä, jotka sallivat sen, että syntyy protektionismia ja tietyt valtiot äh, voivat käyttää mahdollisesti näitä sääntöjä protektionistisena toimina, mikä olisi minusta valitettavaa. Pelkäämme pahoin, että päinvastoin kuin mitä Agnes juuri sanoi, minä uskon, että meidän pitäisi keskittyä olemassa olevien sääntöjen täytäntöönpanoon ennen kuin nyt muutetaan merkittävästi sitä, mikä nyt on hyvin monimutkainen lainsäädäntökehys. Pari asiaa. Ensinnäkin pitkän aikavälin lähettäminen. Sitä käytetään yrityksissä silloin usein, kun työntekijöitä lähetetään yrityksen sisällä tai konsernin sisällä joskus on sopimuksia, jotka vaativat sen, että työntekijä pysyy kauan ulkomailla. Ja on tärkeää, että tarjoamme noille konserneille ja yhtiöille sopivasti joustoa, joka sallii sen, että ne voivat harjoittaa liiketoimintaansa ja toivon, että esittelijät suhtautuvat myönteisesti minun tarkistukseni, jotka menevät tuohon suuntaan. Toiseksi sen yrittää näitä uusia työskentelytapoja esimerkiksi. Työllisyyden toimijat eivät vain, tai käsit, eivät vain myy tuotteitaan, he myyvät kaikenlaisia palveluita myös tämän ympäriltä ja halusin onnitella Marttiinaa siitä, että hän nyt tilaisuuden, jossa kuulimme yrityksiä, jotka kertovat hankaluuksista, joita on, kun he pitää korjata kone osana sopimusta. He tarvitsevat koneen, heidän pitää sitten korjata se myös ja se pitää tapahtua kirjoitussa ajassa. Heillä ei ole aikaa soveltaa ja rekisteröidä, täyttää lomakkeita, ja meidän täytyy tunnustaa tämä uusi työskentelytapa. Thank you. Uh... Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoronsa edustaja Klabajova. Ja kaikille tiedoksi, että meillä ei ole kovin paljon aikaa, mutta olkaa hyvä, edustaja Klabajova. Kiitos paljon, puheenjohtaja vähän vaikean puhua lyhyesti, jos haluaa kattaa kaiken, mutta kiittäisin kuitenkin esittelijöitä alustuksista. Tie on varmasti pitkä edessämme vielä, kun tarkistuksia on 500. Tämä osoittaa, miten tärkeästä aiheesta on kyse, mutta myös sen, miten jakautuneita olemme joissain kysymyksissä. Emme keskittyisi niin paljon määrään, vaan laatuun tarkistusten osalta. Ja puuttua tärkeimpiin ongelmiin, jotka olen jo maininnut. Varjoesittelyiden kokouksia ei vielä ole ollut, joten kysyisin nyt julkisesti jo, voisivatko esittelijät ottaa huomioon kaikki äänet, ehdotukset, arvioida niitä ehdotta ehdottaa kompromisseja, jotka ylittävät kansallisen politiikan rajat, koska nyt todella pitäisi ottaa huomioon se, että me halua puhua kansallisesta politiikasta – Toivon, että Alden tarkistukset otetaan huomioon ja toivoisin, että kompromissit perustuvat faktoihin, tietoon, tuomioistuimen oikeuskäytäntöön ja toivon, että saadaan realistisia ehdotuksia, jotka onnistuvat käytännössä niiden osalta, jotka lähettävät työntekijöitä. Siksi järjestin tämän aamupalatapaamisen tänään, jotta voidaan puhua vähän realiteeteista. Neljä seikkaa ihan lyhyesti. Olen jo maininnut ne, joten tiedätte, tunnette minun huolenaiheeni. Lähetys, lähettämiskausi ensinnäkin. Minä suhtaudun epäilevästi kaikkiin aikarajoihin, mutta tiedetäänkö täytäntöpanodirektiivin kautta, onko kyseessä aito lähettäminen vai ei. Se on tässä tärkeämpää, ei niinkään kesto, vaan se, onko kyseessä aito lähettäminen. Korvauksista voitaisiin puhua pitkään. On ihan selvää, että jotkut mepit, jotka tulevat sellaisista jäsenvaltioista, jo, joissa on vähimmäispalkka. He puhuisivat tästä vähimmäispalkasta edelleen. Se on ihan loogista. Alihankinta. Minä olen halunnut ottaa tämän velvoitteen sieltä pois, koska tämä oli hyvin epäselvä alihankintaketjun osalta. Toivon, että yhdessä ollaan sitä mieltä, että tämä voidaan poistaa ehdotuksesta, kun se on niin epäselvä. Ja viimeinen seikka, liikenneala. Mistä tuntuu edelleen, että tätä ei pystytä käsittelemään tämän lainsäädännön kautta. Me odotamme nyt komission esim. Bulchilta ehdotusta. Hän on luvannut alakohtaista sääntelyä liikenteen alalle. Tämä olisi otettava huomioon, koska tämä on hyvin hankala kysymys. Todella pitäisin kiinni siitä, että tarvitaan yrityksille selkeät säännöt niin, ettei erityisesti PK-yrityksiin kohdistu liikaa byrokratiaa tai epärealistisia taloudellisia vaikutuksia. Kaikki hyödymme siitä, että työntekijöitä voidaan lähettää. Molemmat jäsenvaltiot, lähettävä ja vastaanottava, hyötyvät ja näin talous on voinut kasvaa viime vuosina. Tämä mahdollisuus on turvattava tuleville sukupolville. Mielestäni tämä on meille kaikille tärkeä asia. Mielelläni teen yhteistyötä työtä ja haluan mielelläni myös varjoesittelijöiden kokouksiin. Kiitos. Uh, Kiitos sitten edustaja Kaari. Olkaa hyvä. Først og fremmest uh, tak vores to rapportører. Kiitos. Kiitos uh, esittelijöille, jotka ovat osoittaneet hyvin avointa työskentelytapaa taas kerran ja avoimesti olette esitelleet nyt myös nämä tarkistukset, joita on monia. Ja kun nyt niitä käydään läpi, niin pitää tarkistella lähtökohtaa. Ja mielestäni kaikille meille sen pitää olla se, että haluamme samaa palkkaa samasta työstä samassa paikassa. Ja herra Juncker on sanonut samaa myös, sama palkka samasta työstä. Joten se on ensimmäinen asia. Ja sitten pitää tunnustaa, että on huomattavia eroja. Eri jäsenvaltion työmarkkinoilla on suuria eroja. Siitä, että onko kansallisia sopimuksia vai paikallisia sopimuksia vai alakohtaisia sopimuksia esimerkiksi, joten nämä erot pitää tunnustaa työmarkkinoiden välille sitten. Nyt pitää käydä neuvotteluita ja pitää keskittyneenä ajatella tätä samaa samassa työssä samassa paikassa ajattelutapaa kilpailuyritysten välillä. Ei ole kysymys siitä, kuka maksaa alhaisinta palkkaa ja missä on huonommat työolosuhteet. Sitä yritämme nyt välittää tarkistustemme avulla. Tärkeintä on se, että on täytetty toimintamahdollisuudet Mainitan nuo TES-sopimukset, vertaan niihin. Mielestäni korvaus myös heijastelee työmarkkinoiden olosuhteita. On tärkeää, että jäsenvaltiot itse määrittelevät, että mitä korvaus on. ja Jäsenvaltiolla pitää olla oikeus määritellä se itse, ja olen iloinen siitä, että esittelijät ovat tässä samaa mieltä. Ja sitten haluamme aikarajat lähettämiseen. Ja koska lähettämisen pitää olla tilapäistä, se ei ole sama asia kuin se, että No ei tarkoita sitä, että ihmisellä ole mahdollista mennä toisiin maihin. Työskennellä ei. Lähettäminen ja sen säännöt, niitä pitää olla kaikkien tilapäissä sen takia. Ehdotamme sitä, että on aikaraja, mutta lisäksi korostamme sitä, että työskentely jatketaan toisessa maassa, mutta sitten onkin siirtotyöläinen, jolla on siihen liittyvät oikeudet. Ja tietysti meille pitää olla samat työskentelyolosuhteet, ja se tarkoittaa sitä, että pitää nämä valvontaa ja lopettaa postautit kohdentaminen, mutta odotan niillä yhteistyötä. Kiitos. Then I'll give the floor to Terry Sitten Terry Reintke. Thank you, Madam Chair. Also from my side, thanks. Kiitokset myös minun puolestani. Kiitokset esittelijöille ja näiden tarkistusten esittämisestä. Tosiaan kantojemme välillä on eroa kun luin näitä tarkistuksia, niin näyttäisi siltä, että kaikki, jotka tässä tekevät työtä lähes tulkoon kaikki, haluavat löytää tasapainon nimenomaan sen, että sen välillä, että voitaisiin palveluita vapaasti tarjota. Sehän on perusoikeus ja sitten myös sosiaalisten oikeuksien suojaamisessa. Eli varmasti näin me voimme tosiaan nyt pyrkiä yhteiseen ymmärrykseen asiasta. Ja näistä tarkistuksista, joita olemme tehneet juuri sen eteen, että se palvelisi kaikkia eurooppalaisia, myös niitä, jo, jotka tulevat tekemään työtä toiseen jäsenvaltioon, samoin kuin niitä, jotka ty- kotona tekevät, kotomaassa tekevät työtä. Eli me emme haluaisi asettaa näitä henkilöitä sotimaan keskenään, vaan pikemminkin tarjoaisimme sitten molemmille hyvää ratkaisua. Ja tästä muutama kollega on jo puhunutkin, eh, mutta mainitsen vielä meidän kannaltamme tärkeän oikeusperustan. Se täytyy olla muussakin kuin palvelujen vapaassa tarjoamisessa. Se pitää pohjautua myös työntekijöiden oikeuksiin ja liikkuvuusoikeuteen, koska myös liikkumisoikeus unionissa tässä on toki keskiössä ja ne pitää saada heijastumaan asiakirjan oikeusperustassa. Ja korvauksesta sen verran, että tätä täytyy vähän laajentaa. Sekin näkyy tarkistuksissamme. Eli jos ajattelemme vaikkapa matkaa kustannuksia ja asuntomaksujen vähentämistä. Se on suuri ongelma suorastaan ja se pitäisi korjata tässä tekstissä, että tällainen vähentäminen ei olisi mahdollista. Ja sitten vielä mm, meillä on oikeudellisessa selvyydessä vähän ongelmia. Nykyisellään puhutaan tuosta aikaan rajattavasta lähettämisestä ja meidän täytyy todella sitten saada selväksi, mitä tämä oikeastaan tarkoittaa. Ja mm, tosiaan olisi syytä käydä tarkempaa keskustelua asiasta ja työehtosopimuksista. Näyttäisi siltä, että on hyvin, hyvin vähän työehtosopimuksia tietyissä jäsenvaltioissa, jotka koskevat myös lähetettyjä valti- työntekijöitä Saksassa. Näitä on 700 000 ja vain parikymmentä niistä koskee myös lähetettyjä työntekijöitä. Eli tässä se kyllä näkyy, että meidän on soveltamisalaa ja laajennettava ja parannettava näitä työehtosopimuksia ja myös tutkailla oikeuskäytänteitä eri eri jäsenvaltioissa ja esittää sitten teknisiä ratkaisuja, jotka voisivat toimia kaikissa valtioissa ongelman ratkaisemiseksi, kun niin valtavia eroja jäsenvaltioissa on, kun katsotaan, miten työehtosopimus sitten tulee sovelletuksi myös lähetettyihin työntekijöihin alihankinnasta. Sen verran, niin kyllä, kyllä päätän puheenvuoroni, niin tämä, äh, tästä on ollut tietysti ongelma jo aikaisemminkin ja tässä tarvitaan selvennystä asiaan ja liikenneala tosiaan on juuri se, missä näitä ongelmia valtavia määriä on lähetettyjen työntekijöiden osalta ja siksi tätä täytyisi soveltaa myös sillä alalla. Me olemme esittäneet vain 30 tarkistusta niin kuin jo Elisabeth tässä sanoikin ja näin toimimme, koska me halusimme, että meillä vihreillä on selvä, selkeä lähestymistapa tähän asiaan. Me haluamme työskennellä työtä todella rakentavasti ja löytää myös vahvan parlamentin kannan tähän, koska tässä varjoesittelyjen kokoukset ja kokoukset täällä parlamentissa ovat vasta ensi askelle. Sitten menemme tuonne kohtamaan neuvostoja ja komissiota ja siinä sitten meidän onkin oltava yhtenäisin rivein vahvan hyvän lopputuloksen kanssa. Lähdetään liikkeelle. Kiitos. Jos Laura Age ei ole paikalla, eli Puheenvuoron saa herra Martin. Merci, madame. Kiitos, puheenjohtaja. Ei ole yllättävää, kun sanon, että meitä häiritsee voimakkaasti tämä tehtävä, vaikka sen pitääkin tehdä, koska puolemme sitä, että poistetaan ihan yksinkertaisesti ja kokonaan lähetettyjen työntekijöiden direktiivi. Ensinnäkin siksi, että olemme sitä mieltä, että se on yksi sosiaalisen myyn syynti, jota huomataan EU:ssa. Toiseksi tässä nyt huomataan, että tämä ei tule muuttamaankaan paljonkaan, sillä nämä taloudelliset intressit ovat melko huomattavat tässä. Edustaja Mäkintai erittäin hyvin käsitteli ongelman ydintä, eli kilpailua Itä- ja länsimaiden välillä, läntisten maiden välillä – No, jos ajatellaan, että itäisten maiden lähetetyillä työntekijöillä on kovat intressit tässä, että direktiivi on läpi, koska heidän palkkansa moninkertaistuisivat. Sitten puolestaan itäisillä mailla on halua viedä tätä eteenpäin, koska se tuo tuloja niille ja sitten läntiset maat, alihankkijat ja pk on myös halua jatkaa tätä, koska heillä voivat valita tätä direktiivin käyttöä tai sitten no heillä ei ole varaa siitä toimintaan ulkomaille ja sitten nämä suuret toimijat, no he haluavat, että tämä jatkuu, koska heidän ainoa muutettava kertomensa on, on palkat, jolla he voivat sitten hakea lisää osakkaita, mutta ottaen huomioon tämä valtava työtaakka, jonka esittelijämme ovat suorittaneet edustaja Moran Chartier ja edustaja Jongerius. Toivottavasti ensin sen oikein, pahoittelut. No, me nyt pelaamme tätä peliä ja olemme lehtäneet tarkistuksilla, miettäneet niitä jonkin verran, mutta kuten he ovat huomanneet, että ne menevät johdonmukaisesti tähän suuntaan, eli halutaan maksimaalisesti vähentää sosiaalisen polkumyynnin vaikutuksia. Tässä pitää siis varmistaa se, että suojellaan meidän kansallisia työntekijöitämme – irtamme seuraavaa ratkaisua nousein. Näin onkin tarkistustemme myötä meille. No, tehtäisiin direktiivi, mutta ideaalia olisi, että suotuisimmat työoikeudet, oli kyse sitten lähettävästä tai vastaanottavasta maasta, päättävät mahdollisimman aikaisin tai heti ensimmäisestä päivästä lähtien näihin lähetettyihin työntekijöihin. Ja näin ollen kaikki sitten suosivat tähän itäiset ja läntiset maat piti puhua lyhyesti ja puhun alle kolme minuuttia. Kiitos. Thank you. I'll read. Kiitos. Nyt luen läpi seuraavat puhujat ja sitten suljen puhujalistan, koska meillä on vain tuntia jäljellä. Ja haluan antaa mahdollisuuden myös esittäjille vastata ennen kuin lähdetään I myself is... Minä itse ja sitten että Pavel, it's Adam Kosa, it's uh, uh Mr. Lenners, it's Mr. Kukan, it's Thomas Mann, it's Danuta Jasluveka, it's uh, Renate Weber, uh, Madam Šojderova, Helga Stevens and then uh, hopefully... Ja sitten toivottavasti Ulle Kristiansen ja sitten esittelijät ja siihen päätetään puhujalista. Eli ette saa puhua kolme minuuttia niin kuin aikaisemmin puhuneet. Helga Stevens on kyllä listana. But I'm a shadow for this file. Anteeksi, että keskeytän, mutta minä olen varjoesittelijä. So I'd like to reiterate, I'm a shadow on this. Haluaisin tuosta, että olen varjoesittelijä. Miksi minä olen ihan listan lopuilla? Luulin, että saisin puhua vähän aikaisemmin. Meidän tietojemme mukaan se on Mr. McIntyre, joka varjoesittelijä, hän sai puhua ei ole kahta varjostelijaa ECRlle. Selvä. Sitten sanon pari sanaa itse. Ensinnäkin haluan korostaa. First of all, eh, ensinnäkin haluan korostaa sitä, miten tärkeä sanan oikeusperusta, kun kukaan ei kiistä sitä, että tämä direktiivi kuuluu meidän toimialamme tai etteikö se käsittelisi työntekijöiden oikeuksia. Miksi sitten oikeusperusta koskettaisi vain sisämarkkinoita? Lisäksi on ollut oikeusasiantuntija paikalla valiokunnassa, jotka kertovat meille, miten tärkeää on, että puututaan näihin tulkintakysymyksiin. Erityisesti lavaltapaus on tässä tärkeä. Ja tarvittaisiin myös että suojellaan työoikeuksia ja on myös samaa mieltä Jutta Steinrockin kanssa näistä kuljetusalan kysymyksistä. Haluan korostaa sitä, miten tärkeää on, että toimialan korvauksista kuuluu pelkästään jäsenvaltion toimivaltuuksiin. Sen ovat mainit täällä edustaja Moran Chartier muun muassa. Korvauksen määritelmä pitää kuulua jäsenvaltioiden käsiin mukaan lukin, tai siis lakin käytäntöjen mukaisestikin Euroopan ei, ei voi enää sietää tätä sosiaalista polkumyyntiä, muutos on tarpeen, jotta tällainen muutos saadaan aikaan kentällä. Mitä tulee aikarajoihin, ehdotan poistoa. Jos avainoikeuksiin puututaan direktiivin kovassa ytimessä, en usko, että erityinen aikaraja on tarpeen. Tämä vain loisi hämmennystä työntekijöille ja työnantajille, mikä juuri on se, mikä astuu voimaan 24, 12 tai 6 kuukauden jälkeen miksi sitten työntekijä pidetään edelleen lähetettynä ja miten paikalliset ammattijärjestöt, miten he voivat sen tietää, miten he voivat ryhtyä toimiin kun tarpeen testasolla. Siinä omat selitykseni omiin tarkistuksiini. Näin ollen annan puheenvuoron edustaja Pavelille. Puhukaa lyhyesti, meillä on muutama minuutti. Yeah, I will speak in German. Yeah. Kiitos puheenjohtaja, puhun Saksaa. Niin uudet jäsenvaltiot ovat tietenkin hyvin kiinnostuneita tästä direktiivistä ja haluaisin aloittaa esittämällä muutaman kysymyksen. Muutaman kysymyksen, jotka aiheuttavat unettomia öitä. Miten nämä ehdotukset toteutuisivat käytännössä? Mikä on käytännön tilanne? Miten tämä vaikuttaa niihin jotka kunnioittavat kaikkea, joka vanhassa direktiivissä on. Jos voisimme esittelijöiden kanssa ja varjoesittelijöiden kanssa selvittää tätä ehkä varjoesittelijöiden kokouksessa. Koska jos on niitä, jotka eivät noudata yhdessä päätettyjä sääntöjä vuosien takaa, niin Kannustetaanko heitä noudattamaan näitä uusia sääntöjä? No ei varmaankaan, ei heitä kiinnosta, mitä me täällä päätämme. yritysten kimppu meidän pitäisi käydä. Olen ihan samaa mieltä näistä tarkistuksista. Tiukka lähetettyjen työntekijöiden direktiivi voi johtaa työntekijöiden siirtymiseen ja mitä tehdään silloin, jos ei ole riittävästi työpaikkoja. Sitten sanotaan, että investoidaan ja sitten voidaan lähettää myös sellaisia työntekijöitä, jotka ovat olla pidempään jo palkattuna tietyssä yrityksessä. Ja sitten ajatellaan näitä määräaikoja kahdeksan tai kuusi kuukautta ja puhutaan vaikka joulun 13 kuukauden palkasta. Miten tämä sitten lasketaan? Nämä ovat sellaisia asioita, jotka meitä huolettavat. Olisi parempi keskittyä täytäntöönpanoon ja todella huolehtia siitä, että kunnioitetaan sitä, mitä täällä päätetään. Agnes tietää, että olen monen asian kanssa samaa mieltä, mutta tuo kuuden kuukauden raja ei minulle todellakaan käy. Kiitos. Thank you. The floor goes to uh, Mr. Kosa. Edustaja Kosa. You have to be very concentrated. Aivan lyhyesti. Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti. kaikella kunnioituksella esittelijöitä kohtaan. Tämä on mahtava saavutus nyt, mutta edelleenkin olen vakuuttunut siitä, että tämä prosessi on tarpeen, mutta yritämme saada siitä parhaan mahdollisen. Haluaisin huomauttaa, olen maininnut tämän useasti, että tämä ei ole mikään itä versus länsi ongelma. Toiseksi suurin lähettämissä valtio on lähtemistarkoituksen varten suunnitun valtio on Saksa. Sama palkka samasta työstä tämä periaate. Sitä pitäisi ensinnäkin panna täytäntöön ympärillämme paikallisella tasolla. Sen jälkeen olemme saaneet uskottavuutta ja voimme estää tätä muihin jäsenvaltioihin. Sitten on niin, että nämä sopimustyöntekijöiden palkka on alhaisempi kuin säännöllisten työntekijöiden. Ja viittaan tässä Euroopan komission työntekijöiden lähetin heille kysymyksen, ja he vastasivat ja sanovat, että henkilön palkka riippuu monista asioista, ja mistä sitten on ensikädessä keskusteltu. No, mitä tulee oikeusperustaan, no siitä olen vakuuttunut, että tässä on nyt väärä lähestymistapa tarkastella vain palkkoja ja työntekijöitä. Työntekijöitä pitää suojella ja tietysti se myös vaikuttaa palveluiden tarjoamisen vapauteen. Se on kysymys, jota pitää tarkastella joka tapauksessa. Rooma 1-asetus siis sitä pitäisi tarkistaa. Merkittävästi olen jättänyt useita tarkistuksia tästä aiheesta ja haluaisin pyytää, että esittäjät ja varjostelijat ottaisivat tämän huomioon. Minä asianajajana en voi jättää huomioita näitä näkökulmia. Meidän pitää perustaa työmme perussopimuksiin ja Rooma 1 asetukseen, sitä pitää kunnioittaa täysimääräisesti. Viimeiseksi sanoisin, että no selvä, käydä läpi tarkistuksia ja olen halukas ja valmis yhteistyöhön, mutta mitä tulee olemassa olevan lainsäädännön täytäntöpannoon jäsenvaltioissa, niin, niin kuka sitä sitten käsittelee näkökulmana, kuten esimerkiksi Ranska siellä äskettäin hyväksyttiin asetus, joka vaatii, että että rakennusalan työntekijöillä on ranskan kielen taito. Jos he eivät puhu ranskaa, he eivät voi työskentellä, työskennellä rakennusalalla Ranskassa. Joten tällaista ilmiötä nyt pitäisi torjua. Lopuksi haluaisin sanoa vielä seuraavaa. No, tämä nyt ole ehkä samalla linjalla esittelyiden kanssa, mutta uskon, että tässä nyt on mahdollisuus hyödyntää kaikki Euroopassa tästä. Kiitos. Eh, I'll to... Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Lenars ja sitten hänen jälkeensä edustaja Kuka. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman. Kiitokset ja kiitokset esittelijöille tästä mainiosta työstä ja myös sadoista tarkistuksista. Tämähän ei sitten tulevina viikkoina sinänsä helpota esittelijöiden työtä. Korostaisin sitä, että meidän täytyy käsittää, että puhumme palvelujen vapaasta tarjoamisesta, ei siis työntekijöiden. Työntekijöillä on aina oikeus mennä mihin tahansa unionin jäsenvaltion sääntöjen mukaan tuossa valtiossa, mutta tässä puhutaan siis palveluiden vapaasta liikkumisesta. Ja jos ajatellaan vaikkapa Marian Täiseniä, niin hän tosiaan varmasti sanoo, että tarvitaan enemmän tätä lähettämistä eikä vähemmän. Ja hollannitilaisen äh, tosiaan tämän, tästä olen samaa mieltä, mutta meidän täytyy saada tämä lähettäminen toimimaan reilusti. Ja jos katsomme nyt sitten tarkistuksia, niin näyttää siltä, että jotkut haluavat tämän helpommaksi ja toiset sitten taas reilummaksi. Ja jos katsomme näitä yhdist- yhtenä, niin päädymme sitten näihin omiin tarkistuksiini, joka on täydellinen tasapaino näiden osapuolten välillä, joten toivoisin, että nämä tarkistukseni hyväksyttäisiin. Mielestäni on syytä nykysääntöjä myös korjailla, koska tämä lähetettyjen työntekijöiden järjestelmä ei ole koskaan näyttänyt toimivan niin kuin 90-luvulla kuviteltiin ja näin sitten meidän täytyy saada paljon selvemmäksi se, mitä tarkoittaa tuo yhteys yrityksestä, joka työntekijä lähettää ja sitten vastaanottava valtion lähellä, välillä. Ja myös tämä korvausasia on selkeä. Arvostan esittelijöiden näkemystä siitä, että korvausasiaa pitäisi lähettää kansalliseen lainsäädäntöön. Me varmasti voimme löytää tästä hyvän ratkaisun myös korvauskysymykseen ja myös moniin muihin asioihin. Ja ja aikaraja, siis kestokysymys on oikein tarpeellinen myös ratkoa myös korvauksen osalta. Ja tässä täytyy sitten myös tutkailla tätä sektorikohtaisesti myös suhteellisen joustavasti. Joissain sektoreissa tämä toimii toisella tavalla, toisaalla on enemmän lähetetty ja toisaalla taas vähemmän. Eli meidän täytyy nyt sitten muistaa, että me saa vaikeuttaa myöskään toisten, muiden, joidenkin tiettyjen sektoreiden tilannetta. Ja vielä meidän on paras sitten olla hyvin varmoja siitä, mitä me teemme ja mitä, mistä me sovimme. Se on sitten oikeudellisesti sitovaa Eli näin emme sitten saa ajautua uudenlaisiin tilanteisiin, josta sitten ehkä ajaudumme myös tuomioistuimen käsittelyyn seuraavina vuosina. Sitten edustaja Kukan ja sitten edustaja Mann. Edustaja Kukan. Thank you very much, madam. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitokset molemmille esittelijöille tämän aamun alustuksesta. Samalla kiitokset myös siitä, että he ovat ponnistelleet niin kovasti, kun tämä on niin hankala vaativa kysymys. Pari yleisempää huomiota, kun tarkistusten kautta olen tuonut jo kantani julki. Ensinnäkin minusta tuntuu, että liikenneasia pitäisi hoitaa alakohtaisen lainsäädännön kautta. Todella pyytäisin, että pohditte tarkkaan, tarkkaan tämän uudelleen tarkastelun vaikutusta niihin yrityksiin, jotka Euroopan unionissa toimivat. Haluaisin painottaa sitä, että lähetettyjen työntekijöiden uudelleen tarkastelussa ei ole taistelua työntekijän ja työnantajan välillä, vaan kyse on siitä, että huolehditaan siitä, että sisämarkkinat toimivat. Toimivat molempiin suuntiin. Mutta kaikkein tärkeintä on, että huolehditaan palveluiden vapaan liikkuvuuden periaatteesta. Tämän tavoitteen aikaansaamiseksi meidän tulisi kuunnella enemmän niitä, jotka todella ovat päivittäisessä työssä lähettämässä työntekijöitä. Kuulla eurooppalaisia lähettäviä yrityksiä lähetettyjä työntekijöitä. Tässä mielessä meidän on huolehdittava siitä, että me luo lisää hallinnollista taakkaa, joka kohdistuisi yrityksiin ja työntekijöihin. Tämä pitäisi pitää mielestäni mielessä. Kiitos. Thank you, Mr. Mann. Kiitos edustaja Mann. After you. Ja sitten edustaja Jashovika. Kiitos. Haluaisin kiittää Elisabeth ja Agnesia. Huomattiin, että tässä nyt on haluaa saada kompromisseja, mikä on avuksi työntekijöiden mutta myös PK-yrityksille, koska meidän pitää ottaa huomioon molemmat puolet. Tässä nyt on puhuttu muutamista perusteista, ja pitää nyt välttää tämä sosiaalinen polkumyynti kaikkialla. Tästä nyt on ollut kertomusta, mutta se pitää saada selväksi tähän, tähän direktiiviin, mutta samoin pitää vastustaa protektionismia. Yhdysvalloissa Täällä nyt on henkilö, joka väittää, että hän voi johtaa maata Twitterin välityksellä. Näin ei saa jatkossa aina käydä, että Euroopassakin protektionismia tuolla tavalla edistettäisiin. On tärkeää, että lähetetyn pitää olla, lähettämisen pitää olla todellista lähettämistä eikä mitään valetoimintaa, ja tämä liittyy myös siihen, kuinka pitkään työntekijöitä saadaan lähettää toisen maahan tai ei. Sillä syötän sanoa, että no, te, lähetetään sitten näitä vaaleyrittäjiä. no se on aika dramaattisia muutoksia, kuten Saksassa tällä hetkellä koetaan. Minusta on oikein, että postilaatikkoyhtiöteema käsitellään syvällisesti. Tämä ei nyt ole ala, jos voin sanoa, että tämä nyt vain otetaan tiedoksi. On nyt tässä Panama-valiokunnassakin mukana. Ja tämä tuleekin ala, joka on vakava ja se liittyy myös meidän työhömme voimakkaasti. Tässä nyt suojellaan sitten, tai siis tässä vahingoitetaan niitä pk jotka pitäytyvät säännöissä. Tämä on lähtökohta, josta pitää huoli. Ja tietysti jäsenvaltiot vastaavat korvauksista ja palkoista, se on ihan selvää. Ja tähän loppuun haluaisin sitä kysymyksen. En ole löytänyt vastausta, en myöskään näistä tarkistuksista tähän teemaan edustavat edustukselliset tarifisopimukset, työsopimukset, mitä tämä nyt tarkoittaa. Tähän ei ole tullut vastausta. Haluaisin siihen vastauksen ja ratkaisun. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Jasloveikka ja sitten edustaja Weber, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. <clears throat> Ja chciałabym Kiitokset puheenjohtaja. Niin, kiitokset myös toki tarkistuksista. Suurin osa näistä tarkistuksista osoittaa sen, että me kaikki tahdomme saada selvät säännöt lähetetyille työntekijöille, jotta liikkuvuus Euroopassa kehittyy turvalliseen suuntaan. Minä olen tutkaillut esitettyjä tarkistuksia. Me tahtoisimme taata avoimuuden ja selveyden sekä yritysten että työntekijöiden kannalta. Ja jos ajattelemme pitkäaikaista lähettämistä, niin meidän toki on arvioitava vuoden, äh, siis 24 kuukauden jälkeisiä oikeudellisia vaikutuksia myös. Lisäksi täytyy miettiä erilaisia oikeuksia, joita työntekijälle saattaa syntyä. Tämä on 209 tarkistus ja me toivomme, että meillä olisi selkeämpi laskenta-aika tuolle lähetetty, lähetysajalle? Onko kyse sitten 24 tai 36 kuukaudesta ja myös poikkeusten tekomahdollisuuksista? Ja me toivomme myös kahden kuukauden varoaikaa. Monet sektorit toivovat tällaista. Ja me haluaisimme, että paremmin pitäisi koordinoida tätä direktiiviä 893 asetukseen nähden ja myös miettiä, miten pitkälle sosiaaliturva kattaa työntekijän vastaanottavassa valtiossa. 365 tarkistuksessa me teemme ehdotuksen vähimmäisoikeuksien eh, korjaamisesta siihen suuntaan, että voisi saada myös ylityöstä ja loma-ajoista maksun ja nämä makset voitaisiin saada myös vuoden lopun bonukset ja sen sellaiset ja tällaiset lisäkorvaukset ja lisämaksut jäävät jäsenvaltioiden lainsäädännön määritelmäksi Sitten 412 tarkistus, jossa puhutaan tiedon julkaisemisesta verkkosivuilla työn antajan ja työntekijän tietysti täytyy etsiä tietoja siitä, miten esimerkiksi nämä lisämaksut lasketaan. Ja me esitämme tätä liikennealan ulkopuolelle jättämistä tekstin soveltamisalasta. Ala on nimittäin hyvin omalaatuinen ja ainutlaatuinen ja erityispiirteinen ja siksi sillä pitäisi olla omat sääntönsä. Komissio on esittänyt tämän jo useaan otteeseen, että tätäkin sektoria voitaisiin käsitellä samalla kuin muita sektoreita, mutta meidän mielestämme liikenneala pitäisi jättää tämän ulkopuolelle. Ja vielä sanoisin, että 60 prosenttia lähettämisestä itse asiassa tapahtuu länsi-eurooppalaisiin valtioihin, joten sitä tosiaan tarvitaan tällä osassa, tässä osassa Eurooppaa kaikista eniten. Tuskin sitäkään kannattaa unohtaa. Se, Edustaja Weber ja sitten Shoidrova. Weber, olkaa hyvä. I want to see the... Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että arvostan kovasti kaikkien kollegoiden tiukasti tekemää työtä, riippumatta siitä, että meillä on tietenkin eri näkemyksiä. Haluaisin sanoa, että minun mielestäni tässä on nyt paljon sekaannusta, kun ajatellaan tämän uudelleen tarkastelun oikeutusta. Todella tässä saattaa syntyä nyt EUn jako, joka ei edistä kenenkään asioita. Ensinnäkin, jos tilastotietoja katsotaan, tosiasia on se, että lähettäminen tapahtuu lännen ja lännen välillä. Mutta siinä on kuitenkin sijaiskärsijöinä implisiittisesti Keski- ja Itä-Euroopan työntekijät ja erityisesti PK-yritykset sieltä. Koska kun ajatellaan kaikkia näitä vaatimuksia, tiukkoja ehtoja, niin ainoastaan suuret ylikansalliset yritykset itse asiassa selviävät hengissä näillä markkinoilla. Toinen sekannus tässä minun mielestäni on se, että sekoitetaan tämä ajatus, että suojellaan työntekijöitä. Se on totta kai tervetullut asia. Ja sitten pohditaan sitä, mikä on laitonta. Laittomuuteenhan pitäisi puuttua joka tapauksessa ja antaa rangaistus. Eli miksi tällaiset laittomuuskysymykset liittyvät näin suoraan lähetettyjen työntekijöiden lainsäädäntöön, sitä en ymmärrä. Ja sitten, anteeksi, että sanon, taas tämä puolalainen putkimies kyse ei ole koskaan ollut lähetetystä työntekijästä, vaan työntekijästä, joka on päättänyt lähteä itse johonkin toisaalle Euroopan unionissa. Mutta me esitämme kaikkia näitä asioita ja esitämme lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä. Pyrimme tässä korjaamaan sellaisia asioita, joihin ei minun mielestäni edes pitäisi puuttua. Ja näin päästään oikeusperustaan, koska lähetettyjen työntekijöiden direktiivin oikeusperusta liittyy palveluun. Ja nyt sitten joudumme jotenkin tilanteeseen, jossa laajennetaan tätä soveltamisella minä en halua kyllä oikeusperustaa muuttaa. Ja kyllä, Minäkin pitäisin alakohtaista lainsäädäntöä liikenteen alalla välttämättömänä. Mutta voin jo sanoa, että Keski- ja Itä-Euroopan maiden PK-yritykset ovat monet jo pudonneet Euroopan markkinoilta. Ei te voi enää käyttää niin paljon voimavaroja kaiken lainsäädännön tutkimiseen. Kyseessä ei ole ainoastaan laki, vaan kyse on myös hallinnollisista, alueellisista ja paikallisista säännöistä, joita ei koskaan löydä minkään alue- ja paikallisviranomaisen nettisivuilta. Uskokaa, minun olen puhunut monien järjestöjen edustajien kanssa, ammattiliittojen kanssa, ja me olemme tehneet heidän elämästään kovin monimutkaista. Kiitos. Sitten edustaja Shoidrova ja sitten edustaja Stevens. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti tästä keskustelusta, sillä nyt voimme selittää tarkistuksemme. Jos haluamme, että tästä direktiivistä tulee avoin, niin meidän pitäisi pystyä selittämään syyt siihen, miksi olemme ehdottaneet tarkistuksia. Olen jättänyt 11, ta- 11 tarkistusta, mutta selitän vain kaksi niistä. Ensinnäkin, että tulee oikeusperustaan. Olen sitä mieltä, että on sopivaa sille, että sitä lainetaan kattamaan lähetettyjen työntekijöiden suojeluun, mutta meidän pitäisi myös korostaa oikeusperustaa, joka ottaa huomioon palveluiden vapaan liikkuvuuden. Artikla 56, se pitäisi ottaa takaisin tekstiin. Meidän pitäisi selvästi viitata palveluiden vapaaseen liikkuvuuteen. Toiseksi toinen tarkistuksen, josta haluan puhua, liittyy kuljetusalaan. Tässä olen siitä mieltä, että mahdollinen kompromissi kaikista eri tarkistuksista, jotka liittyvät tähän kysymy- näihin kysymyksiin, ovat yksi ehdotus, jonka myötä on sanoa, että nykyinen direktiivi vuodelta 1996. Sen pitäisi olla validi, kunnes, pätevä kunnes komissio ehdottaa uutta lainsäädäntöä alakohtaista lainsäädäntöä kuljetusalalle. Toisin sanoen lisääntynyt hallinnollinen taakka, joka tulisi tämän uuden tarkistuksen myötä, ei pätisi kuljetusalaan. me kaikki ymmärrämme ja esittelijämme vahvistivat tämän myös, että kuljetusala on erityinen ala, jolla pitää olla sektorikohtaista lainsäädäntöä, joten uskon, että on loogista, että tämän direktiivin tarkistus ei päde kuljetusalaan. Sen pitäisi pysyä direktiivin 96 vuodelta puitteissa. Kiitos. Eh. Kiitos. Sitten puheenvuoron saa edustaja Stevens ja sitten viimeisenä herra Kristensen. Mutta edustaja Stevens, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Apologies for... Kiitokset. Niin anteeksi tuosta äskeisestä hämmennyksestä. Minä itse asiassa puhuin tuosta iltapäivän asiasta. Olen siis pahoillani tästä sekaannuksesta, mutta tästä asiasta niin molemmat esittelijät ovat tehneet tästä varsin merkittävästä aiheesta paljon työtä ja on todellakin nyt tarpeen jatkaa sosiaalisen polkumyynnin torjumista. Se on todellakin olennaista työntekijöiden suojaamiseksi ja myös työnantajienkin näkökulmasta. Ja myös täytyy muistaa, mikä on hyväksyttävää unionissa. Minä tahtoisin lyhyesti puhua tästä kestosta. Lähettäminen on tietysti palvelujen tarjoamisen vapautta. Ja tässä tietenkin saatetaan ajautua tietyillä sektoreilla sosiaaliseen polkumyyntiin. Mielestäni siksi täytyy määritellä tuolle lähettämiselle maksimikesto, enimmäiskesto kuitenkin. Jos kyse on alle neljästä kuukaudesta, niin mm, se on vähän ehkä ongelmallista. Minä esitän tätä kuutta kuukautta kaikille sektoreille. Ja sitten jäsenvaltioiden harteille toi hartioille tietysti ja tuo korvausasia. Tilannehan muuttuu valtiosta toiseen paljonkin, eli tässä täytyisi tuota toiseisuusperiaatetta noudattaa. Ja sitten jos ajatellaan palvelujen tarjoamista ja lähettämistä, niin sehän on tuonut kyllä varakkuuttakin jäsenvaltioihin. Ei tämä aina tarvitse tarkoittaa sosiaalista polkumyyntiä, sitäkään emme saa toki unohtaa. Siitä syystä en usko, että meidän tulisi ei ris- tällaisilla riskittömillä sektoreilla korjata tätä kestoasiaa, muistaen, että tämä lähettäminen on aina aikaan rajattua. Meidän täytyy puhua sosiaalisista oikeuksista, mutta emme kuitenkaan saa unohtaa, miten paljon etuja tästä palvelujen vapaasta liikkuvuudesta on meidän täytyy muistaa tosin kuitenkin nämä sosiaaliasiainasetukset myös. Ja jos ajattelen sitten samaa palkkaa samasta työstä samalla paik- työpaikalla, mielestäni tämä on aivan e- ennakkoehto mm, työntekijöiden välille. Ja näin voimme sitten myös petoksia ja mm, tuota, sosiaalista polkumyyntiä torjua. Euroopan unionin täytyy luoda vaurautta ja mm, työllisyyttä, eikä sitten ajaa siihen tilanteeseen, että jäsenvaltioita ajetaan eriarvoiseen tilaan. Ja mielestäni tämä, tätä ei saa kuitenkaan sitten tai siis täytyisi luoda avoimet äh, ja sovellettavissa olevat säännöt tälle sama palkka samasta työstä asialle, koska muuten nämä jäävät täysin tätä täytäntöön panematta. Ja tästä näistä hankalista säännöistä syntyy myös hallinnoista taakkaa ja se vahingoittaa markkinoita ja varsinkin PK-yrityksiä. Me toivomme, että saisimme parempia sääntöjä sisämarkkinoille ja voisimme toimia näin ollen tehokkaammin. Haluaisin myös kor- korostaa sitä, että korvaus Palkkauskysymykset ja palkkausasiat kuuluvat kyllä jäsenvaltioiden toimivaltaan. Ja kuten jo on sanottu, niin meidän täytyy saada tällainen win-win-tilanne aikaan. Sitä meidän pitää tukea. Kiitokset. Thank you, Madam Stevens. Kiitos edustaja Stevens. Seuraavaksi herra Kristensen. Tack för det, fru Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon esittelijöille heidän tekemästään työstä tähän asti. Mielestäni menetelmä on ollut oikein hyvä nyt, kun on jaettu alakohtaisesti tämä työ. Silloin saa hyvän kokonaiskäsityksen niin voi katsoa, mitkä ovat varsinaiset esteet siellä. Tosmanin kanssa olen samaa mieltä siitä, että tässä pitää vastustaa protektionismia ja sosiaalista polkumyyntiä. Lisäksi on toimittava sopimuksen pohjalta tasavertainen kohtelu, syrjimättömyys. Näiden tulisi olla keskeisiä asioita direktiivissä. Punaista langasta puhutaan tässä. Joskus pahoittelen nyt, että puhun punaisesta juuri, mutta kuitenkin näin tanskaksi sanotaan. Sääntöjä ei saa kiertää. Ja sitten liikenteen roolista. Kyllä varmasti liikennesektoriin liittyy alakohtaisia kysymyksiä, mutta meidän tulee totta kai ottaa mukaan näytettyjen työntekijöiden direktiivin. Tämäkin liikenteen alla kaikki muu olisi kielteistä. Sitten tämä on ihan hyvä harjoitus kaiken kaikkiaan EUlle, parlamentille. Voimme katsoa, voimmeko nyt huolehtia hyvin ja aikuismaisesti tästä tehtävästä. Voimmeko saada laajan enemmistön parlamentissa, ettei parlamentti pirstaloidu? Samalla hyvä harjoitus ministereille. Neuvostossakin pitäisi pohtia sitä, voidaanko saada hyvä direktiivi aikaiseksi ilman, että syntyy jakolinjoja sinne. Jotkut ehkä haluaisivatkin tätä pirstaloitumista, ehkä niinkään – parlamentissa, mutta riittävästi ihmisiä, jotka haluaisivat tätä kautta tuota koko hankkeen. Meidän täytyy siis tehdä tiukasti nyt yhteistyötä, jotta saadaan hyvä ehdotus aikaiseksi. Kiitos. Kiitos, että puhuitte lyhyesti ja tarkasti. Voisimme ehkä antaa muutaman minuutin puheenvuorot komissiolle 25 minuuttia tähän loppuun vielä. Herra Pereira, komission, muutama minuutti, muutama kommentti. Euh, Hyvä puheenjohtaja, minä pyrin lyhyesti muutaman sanan sanomaan kiitos puheenvuorosta. Kiitokset äh, molemmille esittelijöille mainiosta työstä. Kiitokset äh, kaikille jäsenille tarkistuksista. Olen samaa mieltä kuin Mohan Shahtia tässä esitti. Eli tosiaankin tässä on aika vähän näitä tarkistuksia suhteessa siihen, miten merkittävä tämä esitys kuitenkin on. Minä esittäisin muutaman sanan, jotka saattavat olla merkittäviä tarkistusten kannalta. Me täysin tuemme sitä, että mitä nämä esittelijät ja monet jäsenet ovat jo sanoneetkin, eli me tarvitsemme selkeitä sääntöjä, joita voidaan täytäntöön panna ja myös valvoa. Minä olen innokas korostamaan myös sitä, että korvausehdotus menee hyvään suuntaan. Kuitenkin olen valmis muistuttamaan siitäkin, että tarkistuksin pyritään avoimuutta korjaamaan työehdoista esimerkiksi tämän uuden direktiivin piirissä. Se tietenkin helpottaa ja vahvistaa käytännön soveltamista. Eli aivan oikean suuntaan tässä ollaan menossa. Kuitenkin täytyy muistaa, että eri järjestelmien ja eri sääntöjen para, luominen eri kestoisiin sopimuksiin ja erityyppisiin sektoreihin, niin sitten taas monimutkaistamme tätä asiaa, jos meillä on eri säännöt kuuteen kuukauteen, 12, 24 ja niin poispäin, niin emme suinkaan ole yksinkertaistamassa tätä kenttää. Emme valtion kannalta, työntekijän kannalta, emmekä yrityksenkään kannalta alkuunkaan. Uskon, että tulee pitää kiinni alkuperäisestä ajatuksesta siitä, että saamme sovellettua kansallista lainsäädäntöä näissä sosiaaliasioissa lähetettyyn työntekijään ja me voimme näin sitten tukea palveluiden vapaata liikkuvuutta ja sisämarkkinoiden reipasta toimintaa ja meidän täytyy tätä koordinoida ja toimia niin, että tässä toimitaan ainoastaan lähetetyn ajan sisällä, eli näin sitten me haluamme, että kyse on nimenomaan lähetetyn ajan keskotosta, jolloin kohtelu on samanlaista työehdoissa ja olosuhteissa. Nimittäin voitaisiin sitten ajatella, että tätä tiettyä lähetyskautta verrataan edeltävään lähetettyyn kauteen tai tulevaan lähetettyyn kauteen. Meidän täytyisi pitää kuitenkin kiinni siitä, että kyse on työolosuhteista ja ehdoista, jotka koskevat nimenomaan kyseistä lähetetyn ajan lähetyksen kestoa. Ja minä jo olenkin tähän kiinnittänyt huomiota, mutta toistamiseen korostan sitä, että Oikeusperusta on olennainen ja meidän täytyy nimenomaan muistaa se, että me emme voisi hyväksyä sellaisten sääntöjen mukaanottamista, jotka syrjisivät kansallisia palveluntarjoajia suhteessa näihin muualta tulleviin palveluntarjoajiin. Ymmärrän kyllä mitkä perusteet tällaisiin tarkistuksiin on olemassa. Ja täytyy sitten muistaa juuri se, että työolosuhteissa me sitten emme hyväksy toisenlaista, laajempaa, toisen tyyppistä tilannetta niin, että säännöt olisivat joko höllemmät tai sitten tiukemmat lähetetyille kuin paikallisille. Ja vielä lopuksi muistuttaisin siitä, että oikeusperusta totta kai on poliittinen kysymyskin ja aivan oikeudellinen yksityiskohtainen kysymys. Tähän on olemassa tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, jo, jota voidaan tutkailla. Eli oikeusperustan valintaa tapahtuu tietysti objektiivisiin kriteerein ja sisällön pohjalta ja niin siinä sitten Mut täytyy muistuttaa, että tällainen kaksitahoinen oikeusperusta olisi aika erilainen ja poikkeuksellinenkin, jos me valitsisimme kaksi eri oikeusperustaa tähän. Eli tällaista keskustelua totta kai tulee käydä, mutta tämä on varmasti aika monimutkainen aihealue. Ja täytyy muistaa, että tämän direktiivin varsinaisena tavoitteena on kuitenkin se, että me tarjoamme sisämarkkinoille hyvän, jouhevan toimintamallin ja sitten muistutamme, että kansalliselle lainsäädännölle jää eri oikeuksia myös ja tuomioistuin on kiinnittänytkin huomiota tiettyihin elementteihin tässä keskustelussa. Ja tuomioistuimen lausunnothan ohjaavat oikeusperustan valintaa. Kiitos. Thank you, and now... Kiitos ja nyt Jongerius ja Mora Chartier, olkaa hyvät, 20 minuuttia. 23 minuuttia. Okei, okay, thank you. Selvä, kiitos ja kiitos kaikille kollegoille Sitten, että annavat uuden ulottuvuuden tähän. No, se voisi lukea tietysti myös paperilta, mutta on hienoa, että käytätte aikaanne siihen, että laaditte tarkistuksia, mutta myös, että on täällä lisäselityksiä siihen, mitä tarkoitatte niillä. Ja toivon, että lisäksi myös lähitulevaisuudessa ette ole peloissanne, jos pyydän teitä vielä kerran antamaan taustaa tarkistuksille, sillä kuten nyt sanottiin aikaisemminkin, niin kyllä, edessämme on pitkä tie mutta olen myös luottavainen sen suhteen, että me varmasti pystymme tähän tehtävän, jos olemme valmiit kuuntelemaan ehdotuksia ja jos yritämme löytää yhteistä maaperää, jolle sitten tulevaisuudessa voidaan rakentaa sisämarkkinoiden kunnollista toimimista tässä pitää mennä käsikädessä sen kanssa, että pk-yritysten huomioon, mutta myös työntekijöiden oikeudet ja pitää löytää oikea tasapaino. Ja tässä myös sanoa, että ei ole varaa epäonnistua, koska kansalaiset, no sanotaan, että he maksavat heille myös paljon rahaa siitä, että mitä me tehtävän. Meidän pitää löytää hyviä ratkaisuja, kun nyt viedään eteenpäin tätä asiaa. Minulle ja meille on tärkeää, että suojelemme perusoikeuksia EU:ssa. Ja kyllä tietysti työntekijöiden vapaa liikkuvuus on perusoikeus. Emmekä halua estää sitä. ja ammattijärjestön johtajana minäkin puolustin sitä, että oikeus mennä muualle töihin on työntekijän perusoikeus. Heillä on oikeus etsiä työmahdollisuuksia muuallakin, jos on sitä mieltä, että tilanne olisi parempi muualla, mutta nyt liian usein palveluiden vapaus, sitä käytetään väärin. Sille ettei suojella työntekijöitä, vaan sillä kierretään perusoikeuksia. Työntekijöiden perusoikeuksia meille on tärkeää löytää tasapaino ja sopivat ehdotukset. En nyt vastaa kaikkiin ehdotuksiin sellaisena, koska tämä tarkoittaa sitä, että minun pitäisi jo tietää, missä tuo yhteinen kanta, yhteinen tasapaino olisi sitten lopussa. Ja tietysti minulla on oma kantani, mutta nyt on tärkeää katsoa, miten voimme löytää yhteistä maaperää ja työskennellä yhdessä kohti laajaa parlamentaarista kantaa, koska kyllä meidän äänestyksemme jälkeen ainakin toivottavasti nojaa olen kuullut tässä positiivista viestiä myös neuvoston suunnalta. Eli jos neuvosto työskentelee samassa aikataulussa kuin mekin, niin sitten neuvoston työn jälkeen mennään kolmikantaneuvotteluihin ja sitä varten tarvitaan laajaa konsensusta. Meidän pitää nyt tätä tavoitteet saada tuloksia, jotka lopettavat sosiaalinen polkumyynnin, mutta lisäksi täytyy lopettaa uhka mahdollisesta protektionismista, sillä se ei auta meitä eteenpäin. Lopuksi sanoisin vielä, että pyydän, että annatte minun pyytää lisäselvennyksiä näihin muihin tarkistuksiin puhelimitse. Odotan innolla työskentelyä esittelyni kanssa, mutta myös, muiden varjost- myös varjostelijan kanssa ja kaikkien valiokuntalaisten kanssa. Yritän löytää tuo laaja pohja. Ja kyllä, Kirjoitan sen työpöytän ylipäällä Be up to this task. Saavutan nämä tavoitteet. Merci. Kiitokset Agnes tästä hyvin myönteisestä ja mainiosta päätöspuheenvuorosta. Minä haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä heti alkajaisiksi. Kiitokset kaikille kollegoille, jotka myös aamun aikana ovat puhuneet ja toivoneet ja esittäneet selvityksiä e, omiin tarkistuksiinsa. Hyvä niin. Ja sitten ensimmäinen kohta. Nyt näyttäisi siltä, että meidän ajatusmaailmamme on kokonaan muuttumassa työmarkkinoilla ja minulla on tässä nyt aika paljon eri muistinpanoja siitä, että me emme saa Eurooppaa ryhtyä asettamaan jakolinjoihin. Eurooppalainen henki, sosiaalinen henki täytyy toimia rakentavasti tällä alalla yhdessä. Ja tämä on heijastunut kaikista puheenvuoroista tässä aamupäivän aikana. Mehän emme voisi tehdä työtä muuten ollenkaan. Emme voisi saada aikaan mitään myönteistä, jos me emme todellakin olisi tällä linjalla. Emme siis halua ryhtyä jakamaan Eurooppaa ja nostamaan ihmisiä toinen toisiaan vastaan missään tapauksessa. Ja tästä muutama selvennyksen sana vielä. Monet teistä mainitsivat juuri sen, että Ranska, eli siis minun valtioni, on nyt viime viikolla järkyttynyt tästä Molierin lausekkeesta siitä, että ei välttämättä toimita kovikaan Eurooppa-henkisesti, kun ajatellaan, että kansallisella tasolla ei toisin kuitenkaan kannata nyt täysin harhaan ajautua, koska kyse on senaatin ja kansanedustuslaitoksen mahdollisuudesta vielä korjata tätä. Mutta joka tapauksessa tuossa ö, oli nimenomaan kyse siitä, että että oikeastaan toimittiin täysin palvelujen tarjoamisen vapauden vas, vapautta vastaan. Tahdottiin sitten kiinnittää huomiota aluetasoon, paikallistasoon ja departementtitasoon pikemminkin, kun vaadittiin ranskan kielen osaamista. Tässä on ryhdytty kaikenlaiseen taistoon tätä vastaan ja jos me nyt sitten tähän loukkuun ajaudumme, niin se tarkoittaa sitä, että me pirstaloimme Euroopan hengen tyystin ja meidän työmme näin ollen kokonaan valuu hiekkaamme, Me näin ollen koko kansalaisten vapauden, vapaan liikkuviden palveluiden, muun kaiken vapaan liikkuvuuden periaatteen ajamme täysin vararikkoon ja me näin ollen ovat sitoumuksemme, joudumme heittämään romakuppaan. Minä olen kirjoittanut omalle puolueellenikin tästä asiasta ja puolueen johtajallakin on ollut aika suuria vaikeuksia saada äänensä kuuluviin tässä sekä sorosta, sorossa, mutta joka tapauksessa kyse on sellaisesta taistelutantereesta, jota ei, jos, jolla ei voida luovuttaa. Varmaankin ymmärrätte, missä hengessä me tässä Agneksen kanssa työtä teemme. Minä en tässä toimi ranskalaisessa hengessä tai idän, lännen välisessä hengessä sen enempää, vaan eurooppalaisessa hengessä. Eli tämä Molière-lauseke, joka Ranskassa on otettu, haluttaisiin ottaa käyttöön, vaikka tunnenkin sen taustat ja perusteet, niin kuitenkaan en haluaisi sen edessä lannistua, koska tähtään täysin toisenlaiseen. Minä haluaisin kiinnittää huomiota että siihen, että tässä itse asiassa olen suojaamassa kaikkia Euroopan kansalaisia e- kaikkia teidänkin maidenne kansalaisia puhuessanne näin tästä Ranskan tilanteesta. Ja minu, minä huomauttaisin, että me halusimme ottaa huomioon teidän esittämänne kommentit. Te nimittäin olette myös lähteneet hienosti etsimään konsensusta. Meidän ei tule ottaa käyttöön protektionistisia keinoja. Me haluamme luoda pikemminkin yhteisymmärryksen ja sitä rakentaessamme. Ja muun muassa Kristensenin puheenvuorossa tämä kävi ilmi, niin siitä sitten syntyy parlamentin kanta suhteessa neuvostoon. Tätä me tarvitsemme. Me tarvitsemme parlamentissa enemmistöä. Me, meidän täytyy olla tietysti kolmikannassa vahvoilla, jos haluamme omat ajatuksemme viedä eteenpäin. Ja siitä syystä me olemme kovasti työtä tehneetkin. Meillä tietenkin on vielä tekemistä ihan kaikillakin, ei pelkästään esittelijöillä ja siitä syystä, kun Martina San kiinnitti huomiota siihen, ettei varjoasittelijan kokousta olisi ollut, kyllä näin on ollut. Ja seuraava varjoesittelijöiden kokous meitä odottaa ja siellä me sitten käymme läpi kaikkia tarkistuksia me käymme sitten kompromisseista keskustelua, pyrimme saamaan siis kompromisseja aikaiseksi. Eli kaikki varjoesittelijät äh, sitten saavat tästä kutsun, katson ainakin sihteeristön suuntaan, koska mielestäni varjoesittelijöiden kokoukseen teidät 5. huhtikuuta on jo viime viikolla kutsuttu, ja näin me voimme silloin sitten astua uuteen työvaiheeseen ja rakennella siis näitä kompromisseja ja yhteistä konsensustamme kaikista asioista, jotka meitä vielä vaivaavat. Ja näin me ehkä sitten toimimme tässä vähän eri muodostelmissa, sillä kaikki ajatukset varmaankin saavat ö, tukeakin. No, joka tapauksessa minusta vaikuttaa siltä, että on syytä korostaa sitä, että yhdessä keskustelemme näistä asioista ja erityisesti me takaamme oikeuden palveluiden vapaaseen tarjoamiseen kautta Euroopan. Tämä on meidän poliittinen linjamme. Ja sitten meidän täytyy poliittista linjaa korostaa myös tasavarvoisessa palkkausjärjestelmässä, koska muussa tapauksessa me luomme aivan valtavaa yhteiskunnallista epäjärjestystä. Eli tämä korvausasia täytyy saada järkevästi hoidettua. Ja sitten me puhumme myös tästä oikeusperusta-asiasta. Minä olen täysin nyt jyvällä siitä, miten Pereira meitä varoittaa. Hän sanoi, että tällainen kaksoisoikeusperustaan käyttö on varsin poikkeuksellista. No se on toki totta. Toki se ei estä sitä, että tässä työllisyysvaliokunnassa tunnetaan asia tarkoin ja me toisaalta haluamme tarjota palveluiden vapaata tarjoamista, mutta myös työntekijöiden vapaata liikkuvuutta ja polkumyyntiä torjua. Eli on olemassa tosiaankin sosiaalinen puoli jatkuvasti mukana ja me sitä haluamme myös tietenkin kunnioittaa. Se on poliittisesti meille merkittävä. Mehän olemme täällä poliitikkoja, meidät on siihen tehtävän valittu ja me haluamme välittää näin viestiä kansalaisille sosiaalisesta Euroopasta, sellaisesta Euroopasta, joka kansalaistemme etua vie eteenpäin. Voitte tutkailla kaikkia mahdollista tutkimusmateriaalia Euroopasta ja näin ensimmäinen asia, mikä hermostuttaa kansalaisiamme on nimenomaan työllisyyskysymykset ja nä- tässä asiassa kansalaisemme tosiaan sitten peräänkuuluttavat sitten, että mitä kummaa Eurooppa oikein meidän eteemme tekee. Ja minä en halua nyt tässä piiloutua helpon käytännönläheisen vastauksen taakse, vaan me voimme tässä nyt sitten jo mennä vähän pidemmälle ja siksi hyvä Pereira teille nämä sanat ohjaankin. No niin, hyvä puheenjohtaja, tämän halusin nyt sitten sanoa kaikille tässä keskustelussa päätteeksi. Kiitokset Agnekselle. Me äh, hän emme tässä mitään helppoa pakettia ole saaneet aikaan. Kyse on kahdesta ja monesta useastakin eri poliittisesta ryhmästä. Meillä on eri näkemyksiä, me, millä tavalla me haluamme rakentaa yhdessä tätä, mutta näin haluamme kuitenkin toimia. Ja tässä yhteistyön hengessä jatkamme. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Agnes ja Rova Moran Chartier ja muut on hyvin mielenkiintoista kuunnella teitä ja odotamme suuria saavutuksia. No niin, jatkamme taas kello kaksi, koska sitten Rova Tyson tulee tänne komissiosta. Ja sitten keskustelemme nuorten tilanteesta ja nuorisotyöllisyydestä, joten tervetuloa takaisin kello kaksi.